EPPn e edustajat tulivat mukaan, mutta e, pitkään ei tarvinnut keskustella, koska kyse on lähinnä teknisestä kysymyksestä, mutta tietenkin vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia herra Klais. Haluatko joku puheenvuoron? Herra van den Kamp. Ehm, dank aan de rapporteur voor de Kiitokset esittelijälle tästä selkeästä kannanotosta. Siitä ei ole epäselvyyttä. Ehkä olisi kuitenkin hyvä kysyä ja osoittaa se ehkä kysymys komissiolle. Mikä on tilanne Liechtensteinin kohdalla, jos ajatellaan sen liittymistä Schengen-alueeseen? Siinä sanotaan, että pöytäkirja on allekirjoitettu, mutta sitä ei ole saatettu päätökseen. Mikä on aikataulu Liechtensteinin kohdalla? Sitten toinen kysymys. Täällä mainitaan se, että Sveitsillä Richardsonilla olisi rajallinen äänestysoikeus. Miksi äänestysoikeus on rajattu? Kaksi kysymystä suoraan komissiolle. Kyllä vai? Uh, uh, Herra Moshammer, toi on Paraskovski. Barakauskien, I hope I get this, this right. Meniköhän tämä nimi oikein? Comme je suis toujours là, Madame la Présidente, je oh. vais répondre. <laughs> Donc, alors... Kun minä olen vielä paikalla, niin minäpä vastaan. Minulla on tämä puheenjohtaja ystävät ryhmästä kollega tässä mukana. Ja tässä on kysymys sellainen asia, joka tulee pikaisesti korreperiin. Ja uskon, että mm, tämä voidaan sitten vahvistaa. Toinen kysymys, niin anteeksi, minä keskustelin kollegani kanssa, enkä oikein kuullut toista kysymystä. Voisinko aivan ystävällisesti pyytää, että kysymys toistettaisiin? Niin, puheenjohtaja. Lausuntoluonnoksessa sanotaan, että Sveitsin federaation ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan äänestysoikeus Frontexin johtokunnassa on rajoitettu äänestysoikeus ja nyt kysyisinkin, miksi, mitä se tarkoittaa? Omdat zij geen zeegebied hebben of... Eh, Johtuuko se siitä, että heillä ole kansa, kansainvälisiä vesiä vai mikä tämä merkitys? No, Anteeksi, yksinkertaisesti Frontex on yhteisön virasto ja Nämä ovat kuitenkin kaksi assosioitua maata, eivätkä jäsenmaita, niin institutionaalisesti täysi äänestysoikeus on mahdoton antaa kolmansien maisen, maiden kansanedustajille tällaisessa kontekstissa. Kiitos tästä selitystä. Eiköhän tämä ole hyvä kannustin hakea tämänkin perheen jäsenyyttä. Herra de Klaus, onko jotain sanottavaa? Ei. Kiitoksia. Minä nyt luulen, että kaikki on sanottu. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Näin kohta 15 on käsitelty ja menemme kohta, seuraava kohtaan. EUn ja Pakistanin välinen takaisinottosopimus. Tämä on toinen keskustelu tästä aiheesta. 2000 syyskuussa neuvosto antoi komissiolle valtuudet käydä sopimusneuvotteluja takaisinotosta 2007 nämä saatettiin päätökseen. Sopimus käynnistettiin niin, että se sanotaan, tai 2008 maaliskuussa, siis 2008 aloitettiin ja 2009 maaliskuussa komissio toimitti parlamentin neuvostolle oman esityksensä neuvoston päätöksestä saattaa sopimus päätökseen. Lissabonin sopimuksen myötä parlamentti joutui antamaan hyväksyntänsä sopimuksen solmimiselle. Itse asiassa ennen kuin annan puheenvuoron esittelen herra Sogorille, niin sanottakoon, että edellisessä mietinnössä, herra Klassin mietinnössä, tarkistuksen jättämisen määräaika on tiistaina toukokuun 11. puolelta päivin. Muistutkaa, että että ette voi itse sopimuksen tehdä tarkistuksia, mutta vain lainsäädäntöpäätöslauselman Ja äänestys toimitetaan täällä todennäköisesti 31. toukokuuta ensimmäinen kesäkuuta kokouksessa se aikataulusta. No niin, nyt anna puheenvuoron esittelijälle herra Sogorille. Thank you. I will... Kiitoksia. Minä yritän puhua Unkaria. Több kérdés merült fel ennek a jelentésnek a kapcsán. Kiitoksia. Nyt tässä, tämän mietinnön yhteydessä heräsi muutamia kysymyksiä. Me kaikki olemme saaneet mietinnön ja vastaukset, jotka liittyvät EUn ja Pakistanin väliseen takaisinottosopimukseen. Tiettyjä ihmisoikeuskysymyksiä on tässä esiin otettu ja me olemme saaneet eh, jo vastauksiakin neuvostolta. Ja näiden eh, vastausten pohjalta minä voin vahvistaa, että vaikka eh, valiokunta ei ole antanut selkeää lausuntoa, minun mielestäni meillä ei ole mitään syytä hylätä tätä, koska Ensinnäkin yhdeksän vuoden jälkeen ei ole mitenkään todennäköistä, että Pakistan edistyisi nopeammin. Ja haluaisin tähän vielä lisätä sen seikan, josta ehkä olette tietoisia. Pakistan ei ole allekirjoittanut Geneven sopimusta. He ovat kuitenkin päässeet eteenpäin, koska Pakistanin viranomaisten ja Pakistanin viranomaiset ovat käyneet neuvotteluja ja siellä on myös ihmisoikeusministeri sellaiset maat, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen 1968 esimerkiksi Turkki. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä, että Turkilla on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeusasioihin Eh, jotka ovat avoimia, joten eh, ei olisi mitään estettä siinä, että mennään eteenpäin. Tiedän, että jotkut liberaalikollegani ovat eh, ottaneet tiettyjä ongelmia esiin, mutta minä en näe syytä sille, että pitäisi hylätä tämä. Me emme voi jättää tällaisella hylkäyksellä näin monien pakolaisten tilannetta avoimeksi, joten Minun ehdotukseni on se, että äänestäisimme tämän lausunnon puolesta. Thank you, Mr. Sogor. Kiitoksia, herra Sogor. Haluaako joku kollega kommentoida rouva Gion ja rouva rouva Gion ensinnä? Oui, euh, merci. Kiitos tästä. No niin, tämä takaisinottosopimus, jota lähes yhdeksän vuoden ajan neuvotteluja. Silloin on tullut muitakin sopimuksia Euroopan unionin ja siis Euroopan parlamentti on mukana. Ei ole aikaisemmin ollut mukana, vaikka logiikka on ollut tämä. Niin, että minkälaista arviointia tehty näistä kymmenkunnasta sopimuksesta? Me olemme, me nyt menen sisältöön sen enempää kuin sitä on puhuttu. Ja meillä on ollut tilaisuus käydä keskustelua joistakin aiheista myös viime helmikuussa komission kanssa, koska meidän valiokuntamme ja AFET-valiokunta oli kutsuttu keskustelemaan. Tämä sopimus sisältää kuitenkin mielestäni kysymysmerkkejä, jotka ovat edes tuon helmikuisen kokouksen jälkeen hälvenneet. Tämä koskee varsinkin esimerkiksi valitusoikeutta tai asiakirjaa, jolla pääsee meidän alueellemme. Se minusta vaikuttaa siltä, ettei tämä nyt koske Pakistania kaikilta osin, mutta ehkä tietoni ovat väärät. Ja sitten tämä sopimus, täytyy sanoa, että olen itse kovin epäileväinen, ja jos ajatellaan nykyistä suuntausta, niin ei kai oikeastaan voida tätä hyväksyä syistä, jotka esitteli itsekin otti osin esille. Totta kai aika yllättävää, kuitenkin jos ajatellaan kansainvälisiä yleissopimuksia, niiden noudattaminen ei ole taattua riittävästi ainakaan. Ja totta kai tässä ennen kaikkea tulee kyseessä Geneven yleissopimus. Jos ajatellaan ihmisoikeustilannetta Pakistanissa, siellä nyt ei ole mitään lopullista saatu aikaa, niin että noin vain voitaisiin Geneven yleissopimuksen allekirjoittaminen sivuuttaa. Sitten toinen argumentti joka on tehnyt oman ryhmän epäileväiseksi, on se, että tämä arviointi, joka liittyy sopimukseen tehokkuuteen, sitä aloitinkin puheenvuoroni, nyt tällä haavaa voisi kyllä ajatella näiden merkitystä ja käytäntöä. Tiedämme, että arviointi on tulossa syyskuuhun, sy, syksyn mennessä varmasti sitten selvemmin näemme, miten maat ovat noudattaneet takaisinoton sopimuksia tässä nyt tällaisia kysymysmerkkejä tarjolla. Meillä on skeptisismiä vielä näiden sopimusten allekirjoittamisen kohdalla. Ehkä olisi hyvä saada lisätietoja. Kiitoksia rouva Guillaume Louva Flotre. Euh, niin, minäkin Kilnilsenin puolesta puhun, joka on ulkosuhteiden valiokuntien kunnan puolelta esittelijä. Ja he ehdottavat eh, valiokunnassaan, että tätä ei hyväksyttäisi, sillä mm, eräitä seikkoja eh, on siihen syynä, ne on täälläkin jo mainittu. mainittu. Lisäksi eh, Liben järjestämä kokous komission kanssa oli sellainen, että siinä ei onnistuttu poistamaan huolia – tässä nimenomaan oli kysymys Pakistanista ja Afganistanista. Ja ensimmäinen lause on heti tässä sopimuksessa sellainen, että tämä liittyy Afganistanin toimintasuunnitelmaan. Kyseessähän on siis afgaanien paluu ja tämä herättää eräitä kysymyksiä liittyen soveltamisalaan. Tämä nimittäin voisi käydä, käydä sillä tavalla, että tässä voitaisiin vetää jopa yhteydet Turkkiin, koska Turkin kanssa on myös takaisinotto sopimuksesta neuvoteltu. Turkkihan ei hyväksy niitä siitä syystä, että Euroopan unioni neuvottelee näistä muidenkin kanssa. Takaisinottosopimuksella on kuitenkin vaikutuksensa tällaisessa laissez-passer-tilanteessa, jossa matkustusasiakirjoja ei anneta Pakistanin valtiolta, valtiosta, ja e, e, tällaiset kulkuluvat, e, ne on otettu huomioon 90-luvulta tällaisten maattomien kansalaisuudettomien osalta ja kansainvälisissä instituutioissa. Tämä on aivan selvästikin mahdollisuus huomattavalle väärinkäytölle, kun tiedämme, miten Pakistanissa ja Afganistanissa poljetaan ihmisoikeuksia. Monet tekniset seikat myöskin ovat sen luontoisia, että ne ovat eh, äärimmäisen eh, arveluttavia. Ne ovat poliittisesti epärehellisiä Turkin tyylisen maan suuntaan. Kun katsotaan tätä sopimusta, tässä on suuria ongelmia yleisen etiikan kannalta. Ja kun me nyt tällaisia takaisinottosopimuksia solmimme, niin arviointeja ei ole tehty riittävästi ja käännyttäminenkin on asia, joka tähän liittyy. Meidän pitäisi hylätä tämä ehdotus. ja meidän pitäisi parlamenttina pystyä vaikuttamaan niihin mandaatteihin, joita komissiolle tällaisessa työssä annetaan. Kiitos. Sitten rouva Grisbeck. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun liberaalidemokraattien varjoesittelijänä ja nyt kun Helen Flotre puhui tästä asiasta, niin minäkin voisin palata tuohon muotoiluun, jonka saisimme Lissabonin sopimuksen myötä. Kyse ei ole pelkästään yhteispäätösmenettelystä, vaan vastuusta, kun katsotaan ihmisoikeuksien suojaa. Aivan kuten edelliset kollegat sanoivat, edelleen teemme kollegojen kanssa tämän asiakirjan parissa ennen äänestystä, mutta minäkin haluaisin suositella varovaisuutta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että on ihmisoikeusministeri olemassa. Tämä sopimus, sen loppuvienti on vienyt useita vuosia. Ei tämä takaa välttämättä mitään päinvastoin. Se, että tämä valtio ei tähän mennessä ole ratifioinut Geneven sopimusta, saa meidät vielä tarkkaavaisemmiksi ajatellen ihmisoikeuksien suojaa. Ja kyse on nimenomaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. En nyt haluaisi lähteä keskustelemaan siten, että mennään hyvinkin pitkälle, koska Pakistan on hyvin hyvin vaarallinen valtio suhteessa ihmisoikeuksiin ja tässä otan esiin nimenomaan naisten ja lasten tilanteen. Minun mielestäni aika monet meistä, me olemme saaneet tietoja eri lähteistä, varsinkin kansalaisjärjestöiltä, ja näissä otetaan esiin afgaanien palautukset Pakistanista niin, että heidän turvallisuuttaan ei voida taata. Tämä on merkittävä asia ja varovaisuus saa meidät hyvinkin varovaisiksi äänestyksessä. Meidän ryhmässämme me emme ole täysin sitä vastaan, että sopimus olisi olemassa. On olennaista, että meillä on juridiset puitteet takaisinottoehdoille. Se on hyvin kiireellistä, mutta myös vastuullista kun katsotaan, että meillä on uusia valtuuksia, on tärkeää, että arvioidaan nämä tiedot tarkasti ja saadaan eh, selvyyttä tähän juridiseen epäselvyyteen, joka liittyy näihin säädöksiin. Eh, ei ainoastaan niin, että taataan, vaan myös arvioidaan henkilötietoja, kyseisten eh, henkilötiedot. Kiitos. Kiitos, Rova Grisbeck. Nyt pyydän, että puheenjohtajavaltion edustaja sen jälkeen komissio puhuisivat ja vastaisivat joihinkin huoliin, joita oikeastaan kaikki jäsenet ja sieltä mukana ovat tulleet Burgos, ensimmäinen jos hän paikalla on. Kyllä on, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Emme nyt ensi kertaa puhu tästä taksinotosopimuksesta, kuten on todettu usean otteeseen jo. Sitä on neuvoteltu vuodesta 2000 alkaen. Tämä osoittaa, miten vaikeaa on yhteisön tasolla laatia takaisinottosopimuksia. Haluaisin sanoa, että neuvostossa se on kuitenkin avainasemassa maahanmuuttopolitiikassa tähän mennessä. Jäsenvaltiot ovat kahdenkeskeisesti neuvotelleet ja siellä on paljon ongelmia en niitä nyt käy läpi, mutta etuna siinä, että yhdessä neuvotellaan yhteisön puolesta on se, että se on pelkästään käytännöllinen ajatella neuvottelujen tehokkuutta, vaan näin paremmin pystytään valvomaan yhteisön toimielimissä tätä. Ja varsinkin nyt sitten Lissabonin myötä myös parlamentissa. Siksi olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä, että päästäisiin allekirjoittamaan sopimus. Neuvosto tukee komission tekemiä neuvotteluja, siksi on loogista, että haluamme parlamentilta hyväksynnän, että voimme siirtyä eteenpäin, että tämä sopimus tulisi voimaan. Olen huomannut, että täällä on monia huolenaiheita tullut ilmi. Kirjallisestikin on tullut niitä, että tämä liittyy ihmisoikeustilanteeseen Pakistanissa ja Pakistanin naapurivaltioissa. No siksi haluaisinkin sanoa teille, että takaisinotto sopimukset ovat viimeinen askel maahanmuuttopolitiikassa tai se oikeastaan, siis henkilö palautetaan alkuperän maahan tai lähtömaahan, jos on selvää, ei ole mitään muuta mahdollisuutta olla Euroopan unionin alueella, jos hänen turvapaikkahakemuksensa on hylätty hyväksytty ja on vahvistettu, ei kenellä ole oleskeluoikeutta meidän maissamme ja suojelusyistä ei myöskään ole oikeutta oleskelulupaan, jota hän on aikaisemmin anonut. Ja vielä, kuten on luonnollista, jos on varmaa, että e, palauttamista ei tapahdu, niin meidän mielestämme velvollisuutena on jäsenvaltiolla kunnioittaa näitä periaatteita. Se tehdään ennen takaisinottosopimusta. Tämä on se viimeinen vaihe ja siksi siitä syystä, jos Pakistan joku lähetetään, niin loogisesti tilanne on se, että jäsenvaltio, joka sen tekee, on kaikki vahvistukset jo suorittanut ja on varma siitä, ettei henkilö kun he ei tarvitse kansainvälistä suojelua tai sitten on ollut jotain muita sopimuksia, jotka liittyvät palauttamiskieltoon. Täytyy muistaa, että kansalliset tahot ja kolmannet maat hoitavat näitä asioita kuin aina yhteisön sopimuksessa, mutta korostan, että Pakistanin kohdalla on nimenomaan yhteisön kansalaisista. Toivottavasti määrällisesti on kuitenkin henkilöt, jotka sovitaan sopimuksen nojalla. Mitä sitten tulee palauttamisesta siis kolmansien maiden kansalaisista ja niitä palauttamisesta Pakistanin niin tässäkin on erittäin tärkeää tämä palauttamiskielto. Jäsenvaltion on kunnioitettava tätä ennen kuin Pakistaniin ruvetaan ketään lähettämään. Ehkä tämä nyt on hälventänyt joitakin epäilyksiä, mutta lähinnä näistä syistä ja takaisin sopimusten tehokkuuden vuoksi olisi kiva, että sopimus voitaisiin vihdoinkin allekirjoittaa Pakistanin kanssa. Thank you, Mr. Burgos. Mr. De Brouwer. No niin, kiitos herra Burgos. Lähtee herra De Brouwer. Madame la, présidente. Euh, kiitos puheenjohtaja. Minä puhun nyt tässä tukeakseni puheenjohtajan näkemyksiä. Nämä takaisinottokysymykset ovat hyvin herkkiä, arkaluontoisia kysymyksiä, sitä ei voida kiistää. Ja meidän täytyy ymmärtää, että hyvin varovaisesti parlamentti haluaa näitä asioita tarkastella. Ei kuitenkaan pidä solmia takaisin, tehdään näistä sopimuksista jotain sellaista, mitä ne eivät ole. Ne ovat vain hallinnollisen yhteistyön välineitä kolmannen maan Euroopan unionin välillä. Ja tämä selittää, ne selittävät sen, minkälaisia menettelyjä pannaan täytäntöön silloin, kun ihmisiä palautetaan eh, kyseiseen kolmanteen eh, maahan. Silloin, kun on kysymyksessä tämän maan asukkaat tai sitten jotkut muut kolmannen maan asukkaat. Takaisinottosopimuksen tarkoituksenakaan ei ole ollenkaan määritellä niitä olosuhteita, joissa mm, maa, joka soveltaa sopimusta, tekee näitä päätöksiä ja tällaisen karkoituspäätöksen, koska ne ovat tässä palautusdirektiivisessä tiivissä määritelty, se on yhteispäätösmenettelyn perusteella tehtävä direktiivi. Takaisinottosopimus jättää täysin koskemattomaksi. Se on jokaisessa sopimuksessa määriteltykin tietyssä säännöksessä. Tässä voisi nyt katsoa kyke kyseistä, se on kohdassa 15 tässä Pakistanin sopimuksessa. Siis se ei millään tavalla puutu niihin velvoitteisiin, joita kolmannella maalla on kansainvälisen oikeuden perusteella sovellettavan oikeuden osalta tai yhteisölain osalta. Tämä periaate on aivan selkeä, se on hyvin täällä todettu joka ikisessä takaisinottosopimuksessa. Tämä tietenkin liittyy palautuskieltoperiaatteeseen Ja sehän on perustamissopimuksissa mukana ja se on aina akikominoteerin osa. Tätä sovellettiin eh, turvapaikkakysymyksissä yhteisön laissa ja, ja kaikessa, ja tätä so, sovelletaan tällaisissa karkoitustapauksissa aina kun on kysymys näistä, näistä palautussopimuksista. On olemassa täydellinen äh, lauseke Pakistanin kohdallakin, jossa säädellään vaihdettavien tietojen tietoturvaa. Tämä on myös eurooppalaisen kulkuluvan kohdalla todettu, mutta Pakistanin sopimuksessa ei tähän ole edes viitattu eikä sitä ole ennakoitukaan millään tavalla. Täällä eräät asiat ovat sellaisia, että tällainen Laissez-passer on tiettyjen erityissääntöjen alainen. Nyt aika on hieman kulkenut tällaisten järjestelmien ohi. Ja mitä tällä hetkellä nyt tapahtuu näiden kysymysten kohdalla tässä laissez-passer, niin sitä ei hyväksytä kolmansissa maissa, koska kolmat maat eivät hyväksy suvereenisuuden miele, kannalta tällaisia toisten asiakirjoja, vaan ne haluavat itse omat asiakirjansa panna täytäntöön. No sitten arvioinneista. Niin perusteltua ja ymmärrettävää on tämä arviointi. Meidän täytyy nyt miettiä, mistä kaudesta tässä on kysymys. Täällä esittelijä hän muistutti, tämähän on ollut yksi niistä ensimmäisistä mandaateista, joka komissiolle annettiin tämä vuonna 2000. Emme me heti aloittaneet neuvotteluja, eikä, eikä neuvotteleminen ollut helppoa millään, millään tapaa ja yksinkertaista. Mutta sen, minkä muistan, niin kaikissa takaisin op käyttöönotosopimuksissa, joita nyt on tehty, niin ne ovat, niillä tässä on ollut hyvin vähän aikaa ja tämä arviointi, joka on tehty sekä neuvostossa että parlamentissa, niin, e, niin siihen haluttiin antaa tarpeeksi tietoa, jotta sen tiedon perusteella merkittäviä johtopäätöksiä e, olisi voitu tehdä sillä tavalla, että tämä arviointi olisi validia ja, ja, ja tarkoituksensa sopiva. Jotta arviointi olisi hyödyllistä sekä neuvostolle että parlamentille ja tietenkin komissiolle, niin tätä arviota ei voitu tehdä, ole voitu tehdä tähän hetkeen mennessä sillä tavalla. Komissio on puheenjohtajan kannalla ja me haluamme kiittää esittelijää näistä tiedoista, joiden perusteella pääsemme sopimuksen solmimiseen. Asia on hyvin arkaluontoinen ja uskon, että tässä nyt pääsemme syksyllä vielä tarkemmin keskustelemaan sekä parlamentin että neuvoston kanssa takaisinottosopimusten vaikutuksista ja niiden käytännöistä. Kiitoksia herra de Brauer. Tästä tuntuu olla syntyvän keskustelu siitä, että tarjonta on aika keskeinen juttu. Herra Sogor, esittelijä, ehkä voisitte päättää tämän. E, ilmeisesti teidän luonnoksestanne on tulossa ensimmäinen keskustelu toukokuun loppupuolella valiokunnassamme. Eh, korjatkaa, jos olen väärässä. Ilmeisesti olen oikeassa. Herra Sogor. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin eh, vielä toistaa EPPn eh, e kollegojen kantaa. Haluan painottaa että on tärkeää katsoa ihmisoikeuskehitystä Pakistanissa tai kolmannessa maassa, mutta tämä sopimus, sillä on hyvin merkittävä ulottuvuus, kun se suojelee Euroopan kansalaisten turvallisuutta. On aivan ilmeistä, että jos puhutaan ääritapauksista tai silloin kun takaisinotto tapahtuu, on sellaisia eh, eh, kansalaisjärjestöjä, jotka saattavat lähteä suojelemaan tällaisia henkilöiden eh, oikeuksia, joka, jota koskee takaisinottosopimus tällaisissa tapauksissa. Mutta haluaisin tästä esittää vielä toisenkin esimerkin Turkista tai sitten Kiinasta – joka allekirjoitti Geneven sopimuksen 1982 äh, 2002 äh, äh, marraskuussa piti aloittaa neuvottelut. Neuvottelumandaatti oli olemassa ja sitten 2009 heinäkuussa oli ensimmäinen neuvottelukierros, mutta tähän mennessä mitään sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu Geneven sopimuksen allekirjoittaminen ei ole tae siitä, että saadaan aikaan hyvä takaisinottosopimus. Ja toinen seikka on sitten se, että jos nyt katsotaan maailman karttaa, Mongolia poikkeuksena, useimmat maat, jotka eivät ole Geneven sopimusta allekirjoittaneet, ovat muslimimaita enemmi, enimmäkseen tai maita, joissa väestön enemmistö on muslimeja mukaan lukien Intia. Niinpä tästä johtopäätöksenä minun kantani on se, että jos vain pidennetään tämän sopimuksen hyväksymistä, saattaa olla, että joudumme tilanteeseen, jossa Pakistan kääntyy meitä vastaan ja se ei ota huomioon näitä edistysaskelia jos lähdetään äh, hylkäämään tämä esitys. Saattaa olla, että ihmisoikeusministeriö suljetaan Pakistanissa, mutta näin saatetaan äh, keskeyttää hyvin terve prosessi. Kiitos. Sanoisin, että Pakistanit ehkä voisivat Pakistanissa itse voisivat käsitellä tätä ihmisoikeuskäsitettä, eikä siinä tarvita sopimusta meidän kanssa. Sitten viimeinen kohta esityslistalla tänään, kohta 17, direktiivin 2003-2009 eu soveltamisella laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Muidenkin aiheiden kohdalla on ollut niin, että alun perin se oli kuulemismenettelyssä – mutta neuvosto ei itse päässyt yhteisymmärrykseen ensimmäinen joulukuuta mennessä ja siksi olemme nyt yhteispäätösmenettelyn piirissä. En tiedä. Herra esittelijä Morris, haluatteko puhua ensin vai pyydetäänkö näitä komissio? No okei, okay, pyydetään näitä komissio ensin alustaa. Päivittää tietä, enpä tiedä kukaan. Rova Ger komissiosta päivittää tietojamme. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin kertoisin tästä asiasta, jos ensinnäkin ajatellaan, miten voidaan ajatella kolmansista maista peräisin olevia henkilöitä, jotka saisivat pitkään oleskeluluvan, niin nyt meillä on direktiivi olemassa, joka on hyvä 2003 ja se liittyy pitkään oleskeluun. Sitten noiden päivien kansainvälistä suojelua saavat henkilöt ovat jääneet tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella olevat pakolaisia tai saaneet muuta sivusta tukea. Komissio on tästä syystä tehnyt jo 2007 kesäkuussa esityksen siitä, että direktiivin soveltamisella laajennettaisiin, koska tiesi tämän aukon olevan olemassa – ja siksi se teki myös yhdessä neuvoston kanssa julkilausumaan, kun direktiivi hyväksyttiin 2003. Nimittäin, että täydennettäisiin oikeudellisia puitteita niin, että voitaisiin suojella kaikkia Euroopan unionissa pitkään oleskelevia. Tämä laajennus on merkittävä lisä eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi, koska ensin on kyse kansainvälisestä suojelusaavista henkilöistä, oikeusturvasta, heidän oleskellessaan jossakin jäsenvaltiossa. Ja toiseksi näin voidaan paremmin myös pakolaiset ja suojelua saavat henkilöt kotouttaa eri jäsenvaltioiden yhteiskuntaan. Komission esittelemä muutos pyrkii saamaan nämä kansainvälistä suojelua saavat henkilöt samalle viivalle muiden jäsenvaltiossa oleskelevien kanssa. Ennen kaikkea tämän myötä saadaan pitkä oleskeluasema, jos suojelua kerran myönnetään jossain jäsenvaltiossa. Toiseksi voidaan myös määritellä oleskelu tai oleskelupaikka jossain toisessa jäsenvaltiossa ja samoilla ehdolla myös tässä toisessa jäsenvaltiossa kuin muidenkin kolmansien maiden kansalaisten kohdalla, noin konkreettisesti ottaen. Muutama esimerkki ehdoista, jotka on täytettävä, jotta saa tällaisen pitkään oleskeluluvan. Jäsenvaltio, joka on antanut siis suojelua. Jos ajatellaan pakolaista tai henkilöä, joka saa kansainvälistä suojelua, hänen on osoitettava, että hänellä on pitkä oleskelu ollut keskeytyksettä viiden vuoden verran tuossa jäsenvaltiossa, että hänellä on säännölliset vakaat tulot, niin että voi kantaa huolta omista tarpeistaan ja perheensä tarpeista, sairasvakuutus, niin että jos kansallinen lainsäädäntö edellyttää jotain kotouttamista, niin se – ja sitten, että omassa, ja se, ja se ei aiheuta mitään uhkaa tässä jäsenvaltiossa. Täsmälleen vielä, että esitys huomioi myös tämä periaate, joka tuli edellä esille, tämä erityinen tilanne pakolaisten kohdalla tai jossa kansallista suojelua, niin että voitaisiin kaikissa tapauksissa taata se, että kunnioitetaan palautuskieltoperiaatetta. Kuten totesittekin, neuvosto 2008 loppuna se teki kovasti töitä, mutta ei kuitenkaan yhteisymmärrystä saavuttanut, koska siinä on lähes yksimielisyys kyllä kompromissin pohjalta, jonka puheenjohtajavaltio Ranska oli tehnyt, mutta sen oikeusperustan pohjalta, joka mainitsitte 33 artikla 3 ja neljä kohdat, ne ovat oikeus perustaa maahanmuuton kohdalla, niin on välttämätöntä, että on yksimielisyys. Ja siksi myös hyväksyntämenettely parlamentin kanssa. Noin komission näkökulmasta Ranskan puheenjohtajakaudella saavutettu kompromissi ja lähes yksimielisyys noudattivat oikeastaan komission esityksen keskeisimpiä kohtia. Omalta osaltaan Euroopan parlamenttikin jotakuinkin tuki komission esitystä huhtikuisessa mietinnössä vuonna 2008. Siksi me arvostamme kovasti parlamentikin ponnistelua nyt aloittaa uudelleen keskustelu tästä aiheesta niin, että löydettäisiin ratkaisu yhdessä neuvoston kanssa. Nimittäin sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, toivomme, että sopimus syntyisi nopeasti parlamentin neuvoston kesken. Ja kuten aina, komissio on esittelijän herra Moraisin käytettävissä. Kiitos. Kiitoksia rouva Ga. Herra Morais. Thank you, Sophie, and, um... Kiitoksia. Eh, kiitoksia komissiolle tästä kattavasta eh, kertomuksesta. Mm, en aio käydä läpi koko kertomusta, koska tämä jo käytiin läpi ja tämä on viimeinen kohta esityslistalla. Aivan kuten sinä Sofi sanoit, äh, anteeksi, että minä puhun näin suoraan, mutta tämä on todellakin viine, viimeinen kohta. Kiitoksia vain, että olette paikalla. Sofi, tämä on yksi niistä monista asiakysymyksistä, jotka raukesivat, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, mutta tämä on kuitenkin tärkeä siinä mielessä, että jos saamme sen läpi, niin saamme aikaan jotakin, mitä meillä ei tällä hetkellä ole, eli yhteinen ma mm, turvapaikkapolitiikka. Meidän täytyy saada tämä asia oikealle pohjalle jotta saamme aikaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän. Niin kuin komissio sanoi 2008 huhtikuussa, jotkut kollegat muistavat, Martin Ruhr yritti saada tämä, tätä ehdotusta läpi. Me emme saaneet neuvoston tukea, emme yksimielisyyttä. Ei, nyt meillä tilanne on aivan toinen, ei tarvita enää yksimielisyyttä ja meillä on mahdollisesti nyt neuvostossa halua siihen ja tämä tulee varmasti Belgian puheenjohtajakaudella ja toivon, että äänestystilanne on helpompi minä lähestyn tätä asiakokonaisuutta miettien oikeusvarmuutta ja mietin sitä, että annettaisiin kansainvälistä suojaa sen jälkeen, kun on viisi vuotta oleskeltu maassa. Minua huolestuttaa se, että jos neuvostossa ei ole tahtoa käyttää yhteisön mekanismia, tähän suojeluun, niin kuin sanoin. Minun mielestäni tämä olisi looginen edellytys, jotta saisimme aikaan eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Emmekä halua tuohon tilanteeseen joutua. joutua. Odotan ehdotuksia tietyissä asioissa, esimerkiksi aikajänne ja poikkeukset edellytyksistä ja minä toivon todellakin, että pääsemme sopimusta kohti tämän kompromissitekstin pohjalta. Minä odotan kovasti keskusteluja eh, varjoesittelijöiden neuvoston ja komission kanssa. Ja sitten aikataulusta ymmärtääkseni vielä täytyy käydä neuvostossa tiettyjä asioita läpi ja eh, tästä sitten Belgian puheenjohtajakaudella varmasti emme mene tähän asiaan mitenkään välittömästi Si- niinpä ajattelin, että kesä-heinäkuussa tämä mietintö tulisi valmiiksi, jos varjoesittelijät varjoesittelijöille sopii. Voimme kokoontua kesäkuussa, mutta suhtaudun optimistisesti siihen, että saamme tämän esityksen läpi. Kiitoksia. Haluaako kukaan nyt tässä vaiheessa vielä puheenvuoroa? Ilmeisesti ei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 Herra Burgos liikahtelee. Oletteko vastata näihin kysymyksiin? Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten eh, tässä otettiin esille, eh, meillä ei ole sopimusta vielä komission tekstistä. Me olimme lähellä sopimusta, mutta ei saatu yksimielisyyttä. Niinpä Mm, voimme katsoa, mitä neuvosto sanoo määräenemmistölle, voimme päättää, eh, on helpompi päästä sopimukseen. Näissä viimeisissä teksteistä, joista on keskusteltu, tämä eh, määräajan laskeminen on puolettajasta siitä lähtien, kun hän on pyytänyt tätä ja siihen mennessä, kun hän on saanut sen. Eli tämä, tästä siis sovittiin viimeisissä teksteissä, jotka liittyvät tähän prosessiin. Mitä tulee sitten nämä perheiden yhdistämiseen, haluan muistuttaa, että ei ole eroa suhteessa muihin tapauksiin, mutta tässä vaiheessa en voi tähän vielä vastata. Kiitoksia herra Burgos. Ennen kuin esittelen palaa asiaan, haluaako komissio lisätä rouva Gain? Ei? Claude, haluatko päättää keskustelun? Mieleen hyvä, että keskustelu alkaa uudelleen kesäkuussa. Tämä viimeinen puheenvuoro oli erittäin hyvä parlamentin puolelta. Jos päästään näihin yksityiskohtiin viiden vuoden kuluessa, niin hyvä olisi. Toden totta, no niin kollega, se oli viimeinen kohta minun papereissani. Ellei sitten joku halua ottaa mitään esille muissa asioissa tai ei. Sitten kokous päättyy, kiitos.